keskeytän Euroopan parlamentin istunnon ja myöskin minä haluan toivottaa teille kaikille mukavaa kesää. Näin. Aa. Vielä yksi työllisyyspuheenvuoro. Minä toivon, että tämä on nyt todellinen työllisyyspuheenvuoro.